julkilausuma aiheena EUn talousdiplomatia. Ja näin heti alkuun puheenvuoron saa jälleen komission varapuheenjohtaja Katainen. Olkaa hyvä. Madam Chair, thank you very much. Again. Kiitoksia puhemies jälleen. Tämä on asia, jota olen käsitellyt hyvin tiiviisti kollegojeni kanssa eh, komissiossa ja kollegiossamme. Komissio ja korkea edustajavarapuheenjohtaja Mogherini ja investointipankki äh, tutkimme juuri nyt äh, yhdessä sitä, miten voisimme vahvistaa EUn talousdiplomatiaa. Talousdiplomatia äh, liittyy siihen, että meidän tulee käyttää kaikkia käytössä olevia keinoja EUn talouden tilanteen parantamiseksi maailmanlaajuisesti. Näin siis halutaan poistaa kaupan esteitä ja vahvistaa taloushallinnon koordinointia ja tietenkin ylipäätään tukea eurooppalaisten yritysten kansainvälistämistä ja myös parantaa äh, ulkoisten toimien tehokkuutta äh, ja toimivuutta äh, taloudenkin alalla. Talousdiplomatia on näin ollen meidän työpaikkoja, kasvua luovan ohjelmamme ytimessä. Tarvitaan talouskasvua myös Euroopan unionin ulkopuolella ja tähän tarvitaan todella kaikkien käytettävissämme olevien mahdollisuuksien käyttöä, jotta voimme globaalisti vahvistaa Euroopan unionin vaurautta. Tarvitaankin eh, ehkä johdonmukaisempaa, kattavampaa lähestymistapaa, joka pyrkii eh, vahvoihin eh, talouden ja mm, poliittisiinkin Ähm, saavutuksiin, ottaen huomioon kaikki eri politiikan alat talouden lisäksi muun muassa kehityspolitiikan. Talousdiplomatiaan liittyy rahoituksellinen ulottuvuus ja yritystemme äh, rahoituksen saatavuus ja kansainvälistyminen kaipaavat ehdottomasti tukea, erityisesti investointipankki voi tässä olla suureksi hyödyksi. Komission yksiköt äh, ulkosuhdehallinto ja investointipankki toimivat hyvin aktiivisesti, kun pyrimme poistamaan kaupan esteitä ja luomaan kannustimia kaupalle ja investoinneille maailmanlaajuisia markkinoita vahvistaen. Haluamme myös sääntelyn yhdenmukaistamista ja Mm, ylipäätään nämä yhteistyötä kumppanimaiden kanssa. Haluamme tukea EU-yritysten kansainvälistymistä. Muun muassa toimimme näin neuvottelemalla kauppasopimuksia, investointisopimuksia, alueellisia sopimuksia ja samoin ihan kaikkialla maailmassa ajamme myös alakohtaisia yhteistyöpolitiikkaa palkkamalleja ja kaikilla eri politiikan tasoilla pyrimme eh, aina korkean tason tapaamisissa, huippukokouksissa ajamaan näitä asioita. Samoin eh, rahoitamme ja tuemme erilaisia hankkeita yritysten kansainvälistymisen vahvistamiseksi. Eh, me tuemme muun muassa kauppakamareita, kaupallisia yritysten ähm, kansainvälistymismatkoja ja niin edelleen. Ja myös talouden alalla ihan sisäisissä toimissa äh, me voimme toimia. Ensinnäkin tarvitsemme selkeän käsityksen EUn taloudellisista eduista ja myös äh, strategisista tilanteista kumppani emme kanssa. Ja meidän täytyy pyrkiä näihin tavoitteisiin äh, tietenkin johdonmukaisuutta ja synergiaa vahvistamalla, kuulemiset, koordinaatio ja yhtenäisyys on tietenkin hoidettava parlamentin, neuvoston ja teollisuuden edustajien kanssa, koska yhtenäinen Eurooppa on tietenkin yhtenä rintamana vahvempi ja pystyy vivuttamaan näitä toimia huomattavasti paremmin. Komission eri yksiköt tekevät todella yhteistyötä, niin kuin sanoin, ulkosuhdehallinnon ja Euroopan investointipankin kanssa, jotta jotta lähestymistapamme olisi mahdollisimman kokonaisvaltainen ja sisäinen koordinaatiomme on vahvistunut. Seuraava vaihe tulee sitten olemaan Euroopan unionin edustustojen ohjeistaminen siitä, miten ne voivat ulkomailla Euroopan unionin taloudellista etua ajaa ja suojella. Ja samoin sitten keskustelemme siitä, miten koordinaatiota jäsenvaltioiden ja teollisuuden kanssa voidaan vahvistaa ja miten voidaan tehtävä, tehtäväkenttä jakaa eri toimijoiden välillä mahdollisimman tehokkaasti. Euroopan unionin yritysten kansainvälistyminen on hyvin tärkeää, mutta kuitenkin päällekkäisyyttä näissäkin toimissa tulee välttää. Keskustelemme tosiaan jäsenvaltioiden kanssa, teollisuuden edustajien kanssa Brysselissä, mutta myös pääkaupungeissa, samoin toki kolmansissa maissa, joissa talousdiplomatiaa toteutetaan kentällä. Tosiaan EU-edustustojen rooli on aivan avainasemassa. Euroopan parlamentin roolikin on hyvin tärkeä ja keskeinen, koska teillä on suhteet useimpiin maailman eri maiden parlamentteihin ja te voitte toimia niiden kanssa yhteistyössä. Meidän täytyy puolustaa yhdessä Euroopan unionin taloudellista etua. Arvoisat parlamentin jäsenet, tässä se, mitä minulla oli tässä vaiheessa sanottavana, niin, ja nyt olen todella kiinnostunut kuulemaan mm, teidän ehdotuksianne, ja ehkäpä teillä on myös parhaita käytänteitä, joista voitte meille kertoa kokemuksenne perusteella. Kiitos oikein paljon. No niin, no niin kiitoksia. Ja nyt sitten ensimmäinen puhuja, varapuhemies Jaani EPP. Kiitoksia, rouva puhemies. Hyvä komission varapuheenjohtaja. Jos EU haluaa olla johtoasemassa kansainvälisesti. Sen pitää lisätä omaa kilpailukykyään strategisilla alueilla, kuten teollisuudessa ja energian alalla. Jotta tavoitteeseen päästään, meidän tulee toteuttaa omaa talousdiplomatiaa. Meidän pitää ottaa yrityksiä erityisesti nousevissa maissa Kaukoidässä, Afrikassa ja latinalaisessa Amerikassa. Pitää lisätä yritysten kansainvälistymistä, erityisesti PK-yrityksissä, lisäämällä B2B-tapaamisia ja bisnesfoorumeita. Tämä on paras keino estää yritykselle siirtymästä muualle. Ja sitten kolmanneksi meidän pitää saada aikaan investointeja ja esimerkiksi matkailua Komissio on ottanut käyttöön tämän ulottuvuuden kannalta merkittäviä välineitä, joilla lisätään kasvua. Meillä on noin 30 maassa tai 30, alueella näitä toimia. Tämä on ollut varsin tehokasta ja tässä on toimittu myös EUn rajojen ulkopuolella. Meidän täytyy kuitenkin parantaa näitä aloitteita edes entisestään, jotta talous voi lähteä kasvuun. Ulkosuhdehallinnossa tarvitaan erityisiä toimijoita, jotka voivat auttaa pk-yrityksiä, jotka pyrkivät kansainvälisille markkinoille. Emme ole innovoineet tarpeeksi, emmekä ole saaneet aikaan sellaista taloudellista toimintaa, joka olisi tarpeen. Toivottavasti voimme saada tällaista toimintaa aikaa ja tätä, aikaan, ja tätä toivon kuultuani teidän sanat. Ja toivottavasti myös komission lähtevät näihin toimiin. Kiitoksia ja SD-ryhmän puhuja edustaja Maria Grappini, kaksi ja puoli minuuttia. Komissar. Kiitoksia rouva puhemies, komission jäsen. Talousdiplomatia ei ole uusi käsite. Tässä ei puhuta sitä ensimmäistä kertaa. Muistan herra Tajanin toiminnan komission varapuheenjohtajana Antonio Tajani la- laittoi alulle mielenkiintoisen ohjelman vuonna 2013, mitä tulee talousdiplomatiaan, joten EUsta pitäisi tulla paljon voimakkaampi toimia maailman näyttämöllä. Talousdiplomaattia on itse asiassa ulkopolitiikkaa, jolla on selvät tavoitteet edistää EU-kansalaisten taloudellista vaurautta. Talousdiplomaattia käyttää ulkopolitiikan välineitä, joita voidaan tukea yrittäjien taloudellisia intressejä. Jos halutaan saavuttaa tämä tavoite, EU pitäisi edistää kilpailukykyä maailmannäyttämöllä. Sen pitäisi säilyttää tai ottaa johtaja-asema strategisilla aloilla. Olen keskustellut usein komission jäsenten kanssa, Junckerin kanssa, ja silloin sanon, että meidän pitäisi kansainvälistää yritysmallimme ja tukea PK-yrityksiä ennen kaikkea, jotta ne voivat laajentaa toimintaansa kolmansiin maihin. Sanoitte tämän itsekin komission jäsen, mutta ette että miten tulette sen tekemään, sillä ilman selkeitä budjetteja, joilla voisin tukea näitä PK-yrityksiä kansainvälisesti, mitään ei tule tapahtumaan. Kysymykseni on hyvin selvä ja toivon, että saan siihen yhtä selvän vastauksen. Mitä välineitä, diplomaattisia välineitä aiotte nyt laatia, kun EU käy läpi äärimmäisen tärkeitä neuvotteluja suurten markkinoiden, kuten USA, Kiina, Japani ja muut kanssa. Ja pitää sanoa, että PK-yritysryhmä puheenjohtajana on tavannut monia PK-yritysedustajia, on ollut PK-ministeri omassa maassani, joten mitä talousdiplomatian välineitä aiotte käyttää, jotta voidaan tukea PK-yrityksiä laajentamaan toimintaansa kolmansiin maihin? Mitä voidaan tehdä, jotta olisi innovatiivisempia, kilpailukykyisempiä, vankempia pk globaaleilla markkinoilla. Onko teillä suunnitelma? Onko teillä globaali strategia, jolla luodaan tuloja, jolla edistetään eurooppalaisia arvoja edistämällä reilua kilpailu ympäristö- ja talousdiplomatian höllistä ja se voisi piristää Eurooppaa. Kiitos. Kiitos. ECR-ryhmän puhuja on edustaja Krasnodebski. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Euroopan unioni voisi tehdä huomattavasti enemmän talousdiplomatian alalla. Me voisimme tukea yrityksiämme, tuotteitamme ja houkutella myös lisää sijoittajia Eurooppaan. Hyvin merkittävää tämä olisi juuri jäsenvaltioiden sekä niiden alueiden tasolla. Katainen puhui strategiasta, mutta tarvitaan uusia muitakin menettelyjä ja metodeja talousdiplomatian alalla. Näin tulisi ottaa huomioon kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja kaikkien niiden alueiden edut ja intressit niitä tukemalla. Kaikki kuitenkin tiedämme, että todellisuus on aika toisenlainen ja kuilu Euroopan keskustan ja reuna-alueiden välillä on levenemässä. Ja kyllä Euroopan unionin tulisi tukea todella kaikkia alueita ja kuroa kuilua umpeen. Kiitoksia. Sitten ALDE ryhmän puolesta edustaja Saake, kaksi minuuttia. President, thank you. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen. Tämä on tärkeä keskustelu. Se tulee oikeaan aikaan ja tätä ryhmämme myös tukee. Usein EU-ssa keskitytään liikaa itseensä. Meidän pitää katsoa ulospäin, eikä katsoa vain uhkia tai haasteita, vaan myös monia mahdollisuuksia. Meillä on tällaista pehmeää valtaa ja talousdiplomatia olisi yksi mahdollisuus saada näkyvyyttä ja saada aikaan selkeämpi kuva siitä, mitä kauppapolitiikka voi merkitä konkreettisesti pk-yrityksille ja muille. Tässä pitäisi toimia kahteen suuntaan. Toisaalta meillä on diplomaattimme ja edustajamme, jotka etsivät mahdollisuuksia kolmansissa maissa, mutta meidän pitäisi myös antaa tietoa, jota voi palauttaa EU-hun. Meidän pitäisi olla myös vähemmän kilpailevia maailmanlaajuisesti. Pitäisi toimia yhdessä, pikemminkin yhdessä EUna. Esimerkiksi kävin tämän talon Yhdysvaltain valtuuston jäsenenä Bostonissa. Siellä on tällaisia hautomoita. Siellä on saksalainen Alankomaiden ja Ruotsin keskus, jotka toimivat sitten kukin taholla. Miksi me toimisi yhdessä? Meidän pitää toimia, antaa tietoa yrittäjyyteen investoijille ja näin olla yhteydessä sitten EUn suuntaan. Sama pätee Silicon Valleyin. On totta, että päällekkäisyyttä pitää välttää, kuten sanoitte. Täytyy kuitenkin käyttää teknologiaa ja muita keinoja järkevällä tavalla, saada mukaan yksityinen sektori. Ja näin samalla voimme lisätä yritysvastuuta ihmisoikeuksia ja näin viedä eteenpäin näkemyksemme maailmanlaajuisesti. Kiitos. Gue NGL-ryhmän puhuja on edustaja Scholz. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos rouva puhemies, komission jäsen. Selityksenne ei on talousdiplomasta tarkoittaa sitä, että puhutaan sen suhteista suhteiden käyttämisestä, jotta saadaan aikaan tavattua markkinoita ja luota investointeja. Näin ollen eri politiikan alat ja EU-toimielimet, kuten EIB, pitäisi suunnata tätä tavoitetta kohteen, mutta tässä on kuitenkin tärkeitä kysymyksiä, joita pitää pohtia. On jo otettu pitkän aikaa sitten, että kauppaa edistävä toiminta toimii vain kehittyneempien ja vähemmän kehittyneempien maiden välillä lähtökohtana näin ollen kiertää tavoitemarkkinansa ja siinä huomataan myös se selvä keskeinen ongelma. Globaalissa etelässä tapahtuu jo yli 50 prosenttia kansainvälisestä kaupasta. Ja totta kai globaalit markkinat pohtivat omia intressejä ja tarpeitaan eniten. Jos EU tätä huomiotaan jatkossaan kauppapolitiikassa, niin EUn talousdiplomatia tulee kohtaamaan voittajansa etelä-eteläkaupassa tällä hetkellä jo se vastaili kolmas osa maailmankaupasta, joten tarvitaan toimintaa. Kiitos. No niin. Kiitos. Seuraava puhuja, edustaja Karas, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, arvoisa komission varapuheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Yhtäältä olen kyllä iloinen siitä, että tämä eh, kysymys eh, Tajanilta ja PK interryhmän jäseniltä pääsi esityslistalle tänään. Mehän jo 13. lokakuuta 2015 PK interryhmässä keskustelimme asiasta. Olen iloinen muuten siitäkin syystä, että Itävalta on tässä kyllä ollut hyvin aktiivinen ja eturintamassa. Meillä on jo vuosia ollut hyvin menestyksekäs kansainvälinen PK yritysten kansainvälistymistukiohjelma. 890 prosenttia talouskasvusta tulevina 50 vuotena syntyy Euroopan ulkopuolella, tästä kolmannes Kiinassa. Kuitenkin tällä hetkellä vain 13 prosenttia Euroopan PK-yrityksistä toimii ylipäätään oman kotimansa ulkopuolella ja 25 prosenttia näistä Euroopan unionissa yksinomaan. Ja in, investoinnit globaalistumisen vuoksi tapahtuvat lähinnä Euroopan ulkopuolella. Me haluamme tietenkin vahvistaa esiriä ja haluamme naapurimaillemme esimerkiksi Afrikan esirin. Ne tarvitsevat tukea, oven avauksen, koska muuten näitä mahdollisuuksia ei ole ja siksi pyydämme komissiolta yhteistyötä. Talous, PK-yritykset, ulkosuhdehallinto, kaikkien voimat on yhdistettävä. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt puolitoista minuuttia edustaja Asis, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti, rouva puhemies. Hyvä varapuheenjohtaja. Taloudet nivoutuvat entistä voimakkaammin yhteen ja meillä pitää olla voimakas talousdiplomatia. Ja meillä on kaksi päätavoitetta tässä. Ensinnäkin on edistettävä yrittäjyyttä kansainvälisellä tasolla ja meidän pitää edelleen avata markkinoita EU:ssa. Erityisesti pk-yritykset tarvitsevat ponnisteluissaan tukea. Ne saavatkin jäsenvaltioita paljon tukea, mutta ne tarvitsevat tukea myös EUlta, koska niillä on konkreettisia vaikeuksia pyrkiessään EUn ulkopuolisille markkinoille. Meillä on kauppasopimuksia monien EUn ulkopuolisten alueiden ja maiden kanssa, ja siksi haaste onkin erityisen suuri. Meillä pitää olla rahoitusvälineitä, logistisia ja muita tukivälineitä käyttävissämme jotta, kuten sanoin, yrittäjät, yritykset, erityisesti pk-yritykset Euroopassa voivat kansainvälistyä. Ilman tukea he eivät, ne eivät voi kansainvälisellä markkinoilla yksin menestyä. Lisäksi on houkuteltava EUn talousalueelle ulkomaisia investointeja. Se on tässä hyvin tärkeässä asemassa. Kiitoksia. Edustaja Lewandowski puolitoista minuuttia. Kiitos rouva puhemies. Olen samaa mieltä tästä diagnoosista ja reseptistä, jotka Katainen ja Tajani mainitsivat. Totta kai meidän pitää käyttää toimielinten yhteistä vahvuuksia, jotta voidaan edistää EUn talousintressejä. Haluaisin puhua tänään, koska olen EPn Iran valtuuskunnan puheenjohtaja, ja meillä on hyvin mielenkiintoinen tapaustutkimus tähän liittyen. Totta kai suuren maan markkinat ovat avautumassa, siellä on valtavasti talouspotentiaalia, ja nyt ydinsopimus saavutettiin 144 virallista vierailua on tapahtunut. Eri hallitusten edustajat ovat siis tulleet kilpailemaan tästä uudesta alueesta. Tämä osoittaa meille sen, miten valtava tehtävä EUn millä on edessä. Totta kai pitää suojata intressiemme ja luoda investointialue tähän uuteen maahan. Meidän pitää päästä yli pk-yritysten esteistä ja pitää myös jakaa tietoa. Siinä on EUn lisäarvo suhteessa tähän 144 viralliseen valtiovierailuun, niin totta kai on ollut paljon enemmän yksityisiä vierailuja tämän lisäksi, joiden tarkoituksena on kilpailla näistä markkinoista Meillä on yksi toinenkin ongelma, joka joskus esiintyy, josta pitää päästä yli. Totta kai ihmisoikeuksia pitää myös suojella, se ei aina toteudu talousintressin myötä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Piper puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies, komission jäsen. Energia- ja suurteollisuus ovat strategisia talouden aloja joita varten varmasti talousdiplomatia kannattaa. Tästä on jo puhuttukin, mutta myös PK-yritykset, jotka ovat, luovat kasvun mahdollisuuksia ja toivoa taloudelle, tulisi ottaa huomioon. Ja kun puhutaan juuri ulkomaanmarkkinoista, tulisi luoda paremmat puitteet PK-yrityksille. Ja tässä katselen myös tuonne talon vasemmalle reunalle. Kannattaisi teettippiä tukea, koska sekin parantaa näitä mahdollisia puitteita. Jäsenvaltiot tukevat globaalistumista, esimerkiksi ulkomaankauppakamarit tekevät erittäin hyvää työtä, mutta voisimme tehdä enemmänkin. Komissio voisi paremmin käyttää maailmanlaajuista verkostoaan talousyhteyksien solmimiseen ja myös Euroopan parlamentti parlamentti voisi ottaa valtuuskuntamatkoilleen mukaan yritysten edustajia ja kiinnostuneita yrityksiä. Tätä varten meillä on jopa rahaa valtuuskuntamatkoillemme, joten yhteistyössä jäsenvaltioiden ja ulkomaankauppakamarien kanssa varmaan tulisi onnistua siinä, että erityisesti pk-yritysten kansainvälistymistä tuettaisiin. Olisi muuten hyvä, jos komissio, tuolloisen komission jäsenen Antonio Tajanin aikanaan te käynnistämän aloitteen pohjalta ajaisi näitä asioita ja yrityksethän ovat erinomainen suurlähettiläs. Kiitoksia sitten edustaja Saliini, puolitoista minuuttia teillekin. Kiitoksia puhemies. Hyvää iltaa komission jäsen. Talousdiplomatian ulottuvuus kuuluu todella luontevasti meidän mantereeseemme. Mantereemme on tehty tällaiselle toiminnalle ja taloustoiminta on aina ollut sitä toimintaa, jonka kautta Eurooppa on näyttänyt maailmalle tällaista kestävää, voimakasta talousmallia, jossa on toimittu yritysmaailmassa hyvin luovalla tavalla ja samalla kuitenkin tiedostaen, että jotta saadaan aikaan talouskasvua, pitää kunnioittaa ihmisiä. Eli kasvua, mutta kuitenkin sosiaalimallia kunnioittaen. Euroopassa on hienoa yrittää. Mutta jotta talousdiplomatia voi toimia, meidän pitää tuntea itsemme hyvin. On tunnettava omat vahvuutemme ja puolustauduttava. Me olemme tuotannossa parhaita. Meillä ei ole kovinkaan paljon luonnonvaroja, joten ensimmäinen strategia, kun todella luodaan talousdiplomatiaa, on, että tuotantoomme yhdistetään sellaisten maiden voima, joilla on resursseja. Esimerkiksi Välimeren alueella on haasteita. Siellä meidän talousdiplomatiamme voi toimia merkittävässä roolissa. Me voidaan tehdä merkittäviä ehdotuksia. Ja tällä tavoin sitten voimme puolustautua ja toimia. talousdiplomatia johtava luokka näin auttaisi yrittäjiämme, jotka edustavat meitä maailmassa. Kiitoksia sitten edustaja Suitsa puolitoista minuuttia. Kiitos. Ensinnäkin haluaisin kiittää edustaja Tajania siitä, että piti tämän aiheen esillä. Kyseessä on uusi käsite, joka on tunnettu jäsenvaltioissa ja EU:ssa Haluaisin kiittää jälleen kerran jatkuvasta työstä aiheen parissa 24 prosenttia BKTstä on EU-ssa. Globaalisti olemme vahvin taloustoiminta, tarvitaan lisäksi talousdiplomatiaa. Sen pitää olla tärkeä osa ulkopolitiikkaa, sillä ulkopolitiikka ei toimi ilman talousdiplomatiaa, joten olen samaa mieltä. Meidän tulee linkittää ja koordinoida EUn jäsenvaltion ja yritysten toiminta, mutta lisäksi myös ulkosuhdehallinnon toiminta. Ilman sitä emme pysty pitämään johtavaa rooliamme maailman taloustilanteessa. Totta kai tämän kaiken tarkoituksena on suojella EUn kansalaisten etuja. Meidän pitää kansainvälistää talousdiplomaattiaa ja pitää fokusoitua tietysti pk-yrityksiin, sillä tiedämme, että keskiluokka sitä on eniten Euroopan unionissa kaikista luokista, joita pitää käyttää kaikkia mekanismeja, joita on käytössä. Kysymys kuuluu, että mitä mekanismeja meillä on käytettävissä, mutta niitä on useita. Niitä on jäsenvaltiossa, niitä pitää käyttää, jotta voidaan edistää kehitystä ja laajentaa pk toimintaa, jotta EU voi säilyä maailman johtajana. Kiitos. Kiitoksia ja viimeinen puhuja puhujalistalta edustaja Stanislav Polchak, puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, kiitos puheenvuorosta. Alun perin ajattelin äh, aloittaa puheenvuoroni hiukan toisin, mutta kuultuani komission jäsenen puheenvuoron muutenkin mieltäni niin haluaisin esittää kysymyksen hänelle. Mikä EUn talousdiplomatian tavoite on? Komission jäsen oikeastaan mainitsi tämän vain sivulauseessa ja siksi tukisin edustaja Grappiniä, joka kysyi, mitä erityisiä välineitä meidän tulisi käyttää ja mitä erityisiä tavoitteita me on tarkoitus olla. Euroopan unioni on hyvin vahva peluri maailmanmarkkinoilla ja kyllä sillä pitäisi olla vahvempi rooli myös yleisellä tasolla kansainvälisillä areenoilla. Tällä hetkellä mm, me emme ole kovinkaan vahvasti edustettuna ja nämä asiat tietenkin liittyvät toinen toisiinsa. Tajani esitti täällä kolme tavoitetta ja minun mielestäni olisi kyllä hyvin tärkeää tukea yrityksiämme entistä vahvemmin, koska yksi Euroopan unionin pääasiallisista saavutuksista on juuri se, että sen yritykset menestyvät myös kansainvälisillä markkinoilla. Tämän kai pitäisi olla meidän päätavoitteemme ja pääsyy talousdiplomatialle ylipäätään. Kiitos. Neljä puheenvuoropyyntöä vielä käytettiin ai listalla. Myönnän kaikki nämä neljä puheenvuoroa Ensimmäisenä edustaja Notis Marias ja minuutti. Kiitoksia kovasti, puhemies. Nykyisin poliittisin voimin Euroopasta talousdiplomaattia räätälöidään saksalaisten suuryritysten äh, malliin eikä tässä toteuteta kansalaisten vapaata tahtoa. Talousdiplomatia komission näkemyksen mukaan, ja näkymät eivät välttämättä ole kovinkaan ruusuiset. Pakotteet Venäjää vastaan ovat vaikuttaneet huomattavasti, eikä EU ole antanut minkälaisia korvauksia niille, joihin tämä on vaikuttanut. TTIP-sopimuksessa on esimerkiksi paljon ympäristön kannalta haitallista sääntelyä, mutta silti jatketaan vanhan malliin. Ja tämä osoittaa sen, miten eurokraatit hallitsevat talousdiplomatiaa. Kyse on lähestulkoon taloudellisesta Natosta. Tässä edistetään pelkästään transatlanttisia etuja ja jätetään huomiota se, mitä ihmiset haluaisivat. Ja osoitetaan, että moninapaisuutta maailmantaloudessa ei oteta huomioon. Ivan Jakov. Kiitoksia ja edustaja Jakubcic minuutti. Presidentin. Kiitos rouva puhemies, jotta Euroopan unioni ja Euroopan talous pysyisi kilpailukykyisenä ja että se kasvaisi. Meidän tulee kansainvälistää talouttamme, sillä EU-talouden osuus on laskussa – kun taas maailmanlainen globaali talous laajentuu. Tästä syystä talousdiplomatia on niin tärkeää. Meidän pitää luoda synergioita jäsenvaltioiden diplomatioiden välille monissa maissa, erityisesti Etelä-Amerikan ja Etelä-Afrikan kanssa. Mielestäni tämä aloite, se pitäisi linkittää toiseen aiheeseen, joka toistuu täällä salissa nimittäin maahanmuutto ja muuttoliike. Minusta tämä teema, se voidaan puuttua myös toisella tapaa. Ja lopuksi haluaisin vielä sanoa, että teollisuus ja energia on me yhtä tärkeää, mukaan lukien matkailu, mutta jotta matkailu voisi olla yhtä tärkeämpi, pitää olla järjestelmä paremmin kuin nyt. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Konecna, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Talousdiplomatian avaina kysymys on tukea EUn taloudellisia pyrkimyksiä maailmanlaajuisesti ja Euroopan parlamentissa usein jotkut väittävät ajattelevansa pk-yrityksiä, eivätkä vain suuryrityksiä, ja väittävätpä äh, tässä, että tulisi TTIPiä tästä syystä tukea. Kuitenkin vain 13 prosenttia pk-yrityksistämme vie äh, Euroopan unionin ulkopuolelle Eli pk-yrityksiä ei ole kylliksi tuettu. Ne ansaitsisivat huomattavasti vahvempaa tukea ja meidän tulisi omaa etuamme ja omia yrityksiämme tukea huomattavasti entistä paremmin ja pienten yritysten tuli, pääsyä markkinoille tulisi helpottaa, eikä vain suuryritysten. Ja EPPn kollegalle sanoisin yhden sanan. Me emme halua sitä, me emme halua T-tippiä, emme toden totta, koska asiat, kun ne eivät ole asiat kunnossa EU-ssa, niin eivät ne ole sitten muualla, muuallakaan. Kiitoksia ja sitten Tomasits minuutti. Kiitos. Uusien markkinoiden avautuminen yrityksillemme ja se, että saamme houkuteltua investointeja EU-hun on suotavaa. Meidän pitää ottaa kaikki kapasiteettimme käyttöön, jotta näin tapahtuisi. Monilla jäsenvaltioilla on omat talousdiplomatiamallinsa ja mallinsa – eikä niistä ole haittaa siinä, että EU auttoi niitä saavuttamaan tavoitteensa ulkomailla. Tarvitaan kuitenkin jäsenvaltioiden, jäsenvaltioiden ja toimielinten välistä koordinointia, jotta tässä ei toimittaisi pelkästään toimielinten välillä. Jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja kunnianhimo, kunnianhimon taso vaihtelee ja on selvää, että EUn talousdiplomatia auttaisi eniten kaikkein kehittyneimpiä ja voimakkaampia val- valtioitamme. Ja nyt sitten vielä viimeinen puheenvuoro tänään, varapuheenjohtaja Katainen. Kiitoksia kovasti, rouva puhemies. Kiitos tästä erinomaisesta keskustelusta. Erityisen hienoa nähdä, että Antonio Tajani on täällä, joka on todellinen EUn talousdiplomatian pioneeri. Siinä lanseerasit tämän käsitteen aikanasi komissiossa. Ja yritämme jatkaa tällä suunnalla ja kehitellä sitä entisestäänkin ja oppia parhaista käytänteistä, miten voitaisiin parantaa talousdiplomatiamme tehokkuutta. Hyvä kysymys estettiin, mitkä ovat talousdiplomatian tavoitteet? Yritin selittää se, mitä me teemme, eli periaatteessa siinä selvensin, mitä tavoitteemme ovat tällä hetkellä. Esimerkiksi meillä on ollut kaksi hyvin mielenkiintoista korkean tason talousvuoropuhelua kolmansien maiden kanssa, ensinnäkin Kiinan kanssa, ja jatkamme tämän käymistä tapaan säännöllisesti. Varapääministeri Emma Kaita yhdessä muiden komissiojäsenten kanssa ja Kiinan puolelta on myös muitakin ministereitä mukana. Joskus noissa tilaisuuksissa keskustelemme yksityissektorin edustajien kanssa – Kutsumme silloin tällöin yksityisiä yrityksiä vuoropuheluun mukaan, jotta kuulemme, mitä he sanovat ja mitä he odottavat EUta, Kiinalta ja mitä painopistealueita yksityisellä sektorilla on jotta voitaisiin parantaa liiketoimintaympäristöä myös samalla. Samoissa kokouksissa esimerkiksi viime kerralla, viime syyskuussa Pekingissä, komissiaisen Oettinger osallistui tähän ja Pultz myös tähän vuoropuheluun. Ja he keskustelivat G5-yhteistyöstä, ei vaan siis 5G-yhteistyöstä. Komission jäsen Pultz puhui myös yhteydettävyysfoorumeista ja puhuimme potentiaalista kiinalaisista investoinneista Eurooppaan. Tämän tuloksena olemme saattaneet päätökseen teknisen työmme Silkkitie-varaston kanssa, joka on kiinnostunut investoimaan Euroopan enemmän. Tässä vain muutama esimerkki korkean tason talousvuoropuhelun hedelmistä Kiinan kanssa. Muutama kuukausi sitten oli samantyyppinen tilaisuus Ankarassa ja Istanbulissa. Turkin ja EUn yritysvaltuuskunnat tapasivat toisensa ja he antavat vielä myös ajatuksia siitä, mitä osapuolet voisivat tehdä enemmän parantaakseen liiketoimintaympäristöä kummassakin paikassa. Ja taas käytiin keskusteluja sääntelyyhteistyöstä. Lisäksi puhuimme makrotaloudellisista kysymyksistä. Komission sen Moskovisi oli myös mukana puhuimme tutkimus- ja, yhteistyö, tutkimus, tutkimus- ja kehitysyhteistyöstä Turkin EU välillä. Siinä vain muutama esimerkki nykytoimistamme. Ja tämä osoittaa selvästi osan tavoitteista totta kai, kuten mainitsin keskustelussa, yksi painopistealueistamme ovat kauppasopimukset kolmansien maiden kanssa. Minun pitää myös mainita kehityspolitiikka ja investoinnit, eli siis kehityspolitiikka, kauppa ja investointiyhteistyö yhdessä, sillä monet kolmannet maat, joita autamme uudistamaan itseään ja jotka saavat EUn apua, ovat halukkaita olemaan EUn kumppaneita kuin vain kehitysavun vastaanottaja ja kehitysdiplomatialla on sen tärkeä rooli. Tämä on yksi niistä syistä, miksi aiomme perustaa eräänlaisen äh, rahaston, joka on hieman samansuuntainen kuin mitä on ESIR, jolla voitaisiin tukia eurooppalaisia investointeja kolmansiin maihin. Tässä muutamia ajatuksia. Lopuksi PK-yhteistyö mainitsin jo, kauppasopimukset, mutta sitä muitakin asioita. Eurooppalaisten yritysjärjestöjen, järjestöverkostojen rooli. Olen tavannut loistavia kauppakamareita muun muassa Kiinassa. He ovat ihan suuna päänä ja tarkkavaisina kuuntelevat, mitä meidän tapahtuu kaupan suhteen Kävin myös Singaporessa. USAssa, Turkissa kävin myös Persialahdella ja Iranissa, joka täällä mainittiin. Tää pohtia, miten voisimme parantaa tukeamme pk-yritykselle. Jos teillä on ajatuksia, niin kertokaa Voimme kutsua PK-yrityksiä osallistumaan tilaisuuksiin, mutta onko muutakin? Sen lisäksi, mitä jo mainitsin. Olkaamme innovatiivisia, pohditaan, Te voitaisiin tehdä lisää ja toisella tavalla suhteessa aikaisempaan. Täällä on varmasti niin paljon kokeneita parlamentin jäseniä, että teillä on kokemusta kauppapolitiikoista, kaupan edistämisestä. Kertokaa siis meillä on avoin mitä enemmän voimme tehdä auttaaksemme yrityksiämme, niin sen parempi, jos he pystyt myymään tuotteitaan kolmansissa maissa. Kiitoksia ajatuksistanne. Vielen Dank. Äh, die Aussprache ist dann... Kiitoksia. Näin tämä keskustelu on